Dichiaro ripresa. Julistan Euroopan parlamentin istunnon, joka keskeytettiin 5. lokakuuta uudelleen avatuksi. Hyvät kollegat, ennen kuin aloitamme istuntomme, haluaisin muistuttaa metsäpalojen uhreista.